palaatte kasvun tielle ja hyvinvoinnin tielle Irlannissa. Kiitos. Grazie, pre- Kiitos äh, varapuheenjohtaja. Arvoisa komissaari, keskustelu päättyy tällä tavoin. Ja siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan, jossa kyseessä on eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tila Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen hiljattain tekemän päätöksen jälkeen. Annan puheenvuoron Ensimmäisenä komission edustajalle Rova Cecilia Malmström. Hän on saapunut paikalle tätä varten. Signore commissario, le ho dato la parola. Ja heti kun teille sopii, annan puheenvuoron teille, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. 21. tammikuuta saatiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös liittyen Kreikkaan ja Belgiaan. Tämä osoitti, että Euroopan unionin on mitä pikimmin saatava jälkeille yhteinen turvapaikkajärjestelmä ja että meidän on tarjottava pakolaisille heidän tarvitsemaansa suojelua Äh, Dublinin säännöt ovat tärkeä osa tähän astista Euroopan turvapaikkalainsäädäntöä. Jäsenvaltioiden on aina kunnioitettava perusoikeuksia ja katsottava, että ne toteutuvat. Ja tästä nyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuin meitä myös muistuttaa. Äh, Dublinin järjestelmä toimii ja tarvitaan selkeä järjestelmä äh, sen mukaan, että mikä jäsenvaltio on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä ja pakolaisstatuksen myöntämisestä ja erityisesti siinä tapauksessa, että näitä hakemuksia on jätetty useita. Kuitenkin Dublinin järjestelmässä on parantamisen varaa. Jo vuonna 2008 komissio ehdotti Dublinin järjestelmän muuttamista tiettyjen ongelmien korjaamiseksi liittyen turvapaikkahakijoihin ja samoin Dublinin järjestelmän tehokkuuden suhteen. Tästä olisivat jäsenvaltiot hyötyneet. Komissio kiittää Euroopan parlamenttia tuesta komission ehdotuksien suhteen ja toivon, että saadaan aikaan tasapainoinen kompromissi Dublin kakkosen suhteen. Ja tällaiseen järjestelmään tarvitaan myös tällainen hätämekanismi siinä tapauksessa, että turvapaikkajärjestelmään kohdistuu kovaa painetta. Tarvitaan kokonaisvaltainen järjestelmä, mm, jotta myös luottamus lisääntyy ja tuki Dublin kumppaneilta tarvitaan. Komissio on äh, viitannut tiettyihin puutteisiin Kreikan äh, turvapaikkajärjestelmän suhteen. Tosin tähän Kreikkaan kohdistuu äh, valtavaa painetta. Turvapaikanhakijoita on valtava määrä ja komissio pyrkii tukemaan. Komissio on itse asiassa marraskuussa 2009 käynnistänyt rikkomusmenettelyn Kreikkaa vastaan ja Kreikka itse on sitoutunut uudistamaan toimintaohjelman kautta viime syksynä tätä turvapaikkajärjestelmänsä niin lyhyen kuin pitkän aikavälinkin toimin ja lainsäädäntötyö Kreikassa on asian pu- puitteissa jo käynnistynyt. Kreikka tarvitsee luonnollisesti myös apua UNOCRltä, EUn virastoilta, jäsenvaltioilta ja komissiolta. Kreikka tarvitsee niin taloudellista apua kuin käytännön apuakin esimerkiksi rajahallinnan suhteen ja ylipäätään turvapaikka hakijoiden virtojen suhteen ja myös yhteistyötä naapurivaltioiden erityisesti Turkin kanssa on vahvistettava. Muistutan, että unioni perustuu kaikkien Äh, perusoikeuksien kunnioittamiseen ja turvapaikkaoikeus on yksi näistä merkittävistä oikeuksista, johon unioni on sitoutunut ja komissio on täysin sitoutunut tekemään työtä kohti reilua, toimivaa turvapaikkajärjestelmää. Tämä on paras tapa yhdessä huolehtia ihmisoikeuksista, jotka ovat yksi oikeuden, äh, vapauden ja turvallisuuden alueen tärkeimmistä kysymyksistä. Kiitos. Kiitos äh, komissaari. Ja seuraavaksi puheenvuoro herra Weberille. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, rouva komissaari. Tämä turvapaikkapolitiikkahan on nyt erittäin aktuelli kysymys eh, Lampedusan takia, eikä tämä koske pelkästään Eurooppaa. Meidän pitää olla ylpeitä siitä, mitä Eurooppa on kehittänyt. Meillä on yhteiset normit, jotka on yhteisesti kehitetty Jot miten perheitä, lapsia kohdellaan. Eurooppa on sellainen alue, joka tarjoaa tukea ja apua tämän, tämän maailman kansalaisille, mutta tämä ei, ei riitä, että tämä mainitaan vain paperilla. Ja senpä takia tämä täytyy kentällä rohjuritasolla toteutua. Belgia ja äh, Kreikka juttu näyttää, että me emme pysty tätä täytäntöönpanemaan kentällä. Äh, täytäntöönpano vielä ontuu ja sen takia pyytäisin, että komissio toimintaohjelmien äh, oh, rinnalla etenee asiassa nopeasti, että, että Euroopan unionin tärkeät normit saadaan täytäntöön pantua rohjuritasolla. Kreikka kysy, asiassa haluan sanoa, että me siellä on raja, joka voidaan, joka voidaan äh, turvata kahdelta puolelta ja sen takia on, hyvän, äh, on pettymys, miten Turkin kanssa tehty tämmöinen palauttamis, äh, palauttamiskieltosopimus ja, ja mitä tapahtuisi, jos Turkista tulee EUn jäsen, ja, ja, ja sen takia Turkilta tarvittaisiin tiukempia näyttöjä. Solidaarisuus on tietenkin ristiriidassa. Me haluamme auttaa pakolaisrahaston kautta, Frontexin kautta, joka tarjoaa konkreettista apua. Kreikassa tämä on jo näkyvissä, ja, ja nyt myös sitten Lampedusan saadella. Euroopan solidaarisuus ei saa tässä kyseenalaistua, ja se on nyt tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Kiitos. Weber. Kiitos, herra Weber. Seuraava puhuja, herra Lambridinis, minuutti. Κύριε Kiitos puhemies. Ihmisoikeustuomioistuimen päätös on osoitus siitä, että Dublin 2 asetus on puutteellinen. Nimittäin se on johtanut siihen, että vastuuta pallotellaan jäsenvaltiolta toiselle ja, ja, ja pakolaisturvapaikanhakijat joutuvat tämän järjestelmän vangiksi. Kreikassa on tällä hetkellä valtava määrä turvapaikanhakijoita ja niin kuin tiedätte, Välimeren alueella paine ei kohdistu pelkästään Kreikkaan, vaan myöskin Maltaa, Espanjaa ja erityisesti Italiaan. Sillä tavoin kaikki maat joutuvat ottamaan kantaa tähän ongelmaan. Toivon, että Euroopan komissio tekee entistä enemmän, koska oma maani – on viime vuosina tehnyt valtavasti ponnistuksia tilanteen parantamiseksi, joskaan se ei ole riittänyt. Dublin kakkosasetus säätää e, sen, että se maa, johon pakolainen turvapaikanhakija on esimerkiksi saapunut vastaan koko menettelystä, tämä on kuitenkin osoittanut, osoittanut, osoittanut ongelmaksi ja siihen tarvitaan nyt uudistusta. Kiitokset. Seuraava puhuja, Roa Cecilia Wikström, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Ihmisoikeustuomioistuimen päätös osoittaa, että Belgia ja Kreikka ovat rikkoneet 313 artiklaa. Nämä maat ovat nöyryttäneet epäinhimillisellä tavalla afganistanilaista turvapaikanhakijaa, kun hänet siirrettiin Belgiasta Kreikkaan olekaan. Ei tämä ole ollenkaan yksittäistapaus, mutta ihmisoikeustuomioistuimen päätös on ennakkotapaus ja siksi tärkeä. Dublin 2 eh, asetuksen toivotan tervetulleeksi, koska se osoittaa hyvin selkeästi, että kaikkien jäsenvaltioiden on keskeytettävä eh, turvapaikanhakijoiden palautukset Kreikkaan niin kauan kuin tilanne on sellainen kuin se on. Näin tämä osoittaa myös eurooppalaisen solidaarisuuden tarpeen. Olemmeko vakavissamme yhteisen turvapaikkajärjestelmän luomiseksi vuonna 2012, niin sittenhän meidän täytyy auttaa toisiamme. Ja kysyisinkin komissiolta, että muuttaako tämä päätös komission ajatuksia Dublin 2 järjestelmästä ja haluan myös tietää, että ovatko komissiolla käytössään ne tilastot, jotka osoittavat, mihin jäsenvaltiot perustavat nämä siirrot. Tällaisia siirtoja jäsenvaltiosta toiseen ei saa enää tapahtua. Parlamentilla on Dublinista selkeä kanta ja nyt odotamme kovasti neuvottelujen alkamista. Solidaarisuutta tarvitaan, samoin alaikäisten oikeudet on otettava huomioon ja on oltava tarkemmat säännöt oikeuden toteutumisesta. Odotan vastauksia komission jäseneltä ja myös hyvää yhteistyötä jatkossa. Kiitokset. Seuraavaksi Rova Sarantini, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Nyt kysytäänkin, että mitä tapahtuu seuraavaksi, nyt kun ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että turvapaikanhakijoita ei saa palauttaa Kreikkaan. Alankomaiden oikeusministeri tiesi tämän ja sanoi, että me autamme kreikkalaisia sulkemaan rajansa tiukemmin ja näin tämän jälkeen voimme palauttaa kaikki Dublin-hakijat Kreikkaan. Mutta eihän tämä nyt ole oikea vastaus, koska tässä talossa niin vasemmisto kuin oikeistokin on todennut, että solidaarisuuslauseke on saatava voimaan Dublin-järjestelmään ja jos ei näin tapaudu, niin tietyillä etelän mailla on aina huomattavasti vaikeampaa kuin minun omalla maallani Pohjanmeren rannalla, johon näitä pakolaisveneitä ei juurikaan eksy. Lampedusa tilanne, arvoisa komission jäsen, osoittaa, että kyllä kovaa työtä tarvitaan äh, rajojen valvonnassa ja voidaan rajoja valvoa, mutta silti täytyy sopeutua äh, kuhunkin tilanteeseen. Vihreät ovat sitä mieltä, että Dublinin järjestelmä on joutunut vararikkoon ja nyt tarvitaan liikehdintää Dublinin järjestelmän muuttamiseksi. Milloin tätä muutosta voidaan odottaa? Ja tämän lisäksi, eikö pohjoisia maita nyt tulisi pakottaa solidaarisuuteen? Haluaisin kuulla mielipiteenne todella tästä ihmisoikeustuomioistuimen päätöksestä viime viikolta. Tuolloinhan todettiin, että näitä 39 sääntöön perustuvia hakemuksia, niiden määrä on lisääntynyt parissa vuodessa yli 4000 prosenttia, koska ihmiset ovat todenneet, että Dublinin järjestelmä ei toimi. Ja vielä viimeinen kommenttini, puhemies. se, mitä Belgian viranomaiset tekivät Belgian viranomaiset ovat tässä syypäitä ja heidän täytyy maksaa korvaukset. Milloin saadaan muutos Dublinin järjestelmään niin, että nämä ihmiset eivät enää joudu epäinhimillisen kohtelun armoille? Honorivoli, honor... Rova Sarganti, kiitokset teille. Ja sen jälkeen edustaja Mällän haluaisi esittää teille vihreän äh, kortin muodossa äh, kysymykseen. Voitteko vastata? Selvä, hyvä. Nyt voidaan sitten kysymys. Mevrouw Sargentini. Kiitoksia niin, Turkkihan tässä tekee rikoksen lähettämällä, päästämällä nämä kaikki ihmiset Turkista Kreikkaan, lähettämällä heidät sinne. Näinhän monet ihmiset käyttävät väärin Euroopan turvapaikkajärjestelmää. Kyseessä ovat ihmissalakuljettajat, jotka vain käyttävät väärin järjestelmäämme. Miksi ette sano tätä ääneen? Prego, Olkaa hyvä, vastausvuoro. Kiitoksia puhemies sitä, että saan vastata tähän kysymykseen ensin pitää etsiä malkaa omasta silmästään. Euroopalla on toimimaton turvapaikkajärjestelmä ja niinkaan kuin me emme ole valmiit auttamaan Kreikkaa, niin, että turvapaikanhakijat saataisiin äh, Kreikan aarteilta, niin äh, ennen kuin me syytämme ketään muuta, meidän täytyy siivota oma tonttimme. Ja olen samaa mieltä kanssanne, herra Madeleine, siitä, että ihmissalakuljettajat on saatettava vastuuseen ja että Turkin tulisi myös saada aikaan sellainen turvapaikkajärjestelmä, joka tunnustaa poliittiset pakolaiset, jotka tulevat muualta kuin unionista. Mutta katsokaamme nyt ensin tämä malka omasta silmästämme ennen kuin syytämme muita roskasta silmässään. Kiitos. Ja nyt palaamme taas normaaliin puhelistaan. Puolitoista minuuttia, herra Kirkhope. Uh, Komissaari, tässä puhutaan rikkoutuneesta järjestelmästä. Selvää on, että Euroopan tuomioistuimet ja lainsäädännöt ovat ristiriidassa. Nyt ei ole enää tilanne, jossa lakia täytäntöön pannaan, vaan sitä tulkitaan uudella tavalla. Minusta Euroopan unioni pystyy parhaiten tämmöisellä, tämmöisellä järjestelmällä vastaamaan näihin haasteisiin, joka ei ole diktatorinen, äh, ikään kuin äh, pakottava, vaan se perustuu solidaarisuuteen, yhteistyöhön ja naapureiden väliseen äh, yhteisymmärrykseen. Meidän täytyy muistaa, että jos yhtäältä taakka siirtyy, niin se menee sitten jonnekin muualle. Luonnollisesti meidän pitää olla solidaarisia EUn välillä ja toisaalta sitten sellaisia kohtaan, jotka etsivät vapaampaa elämää elämää, mutta ongelmat liittyvät e- Euroopan tuomioistuinten lainsäädännön ja jäsenvaltioiden väliseen ristiriitaan ja, toisaalta sitten rajavartioon. Ymmärrän, että komissio pyrkii nyt pitkällä tähtäimellä löytämään ratkaisun. Voisitteko vakuuttaa meille, että tässä ei luoda vaan lisää lainsäädäntöä, lainsäädäntöä jota jota sitten jossain vaiheessa tuomioistuimissa käsitellään ja ehkä, ehkä jopa kumotaan. Miten jäsenvaltiot, jotka toimivat tällaisen taakan alla tällä hetkellä, pärjäävät? Kiitos. Ja seuraavaksi äh, Rovelio, minuutti. Kiitos puhemies. Aivan ensiksi kiitoksen sanat tuesta komission jäsen Malmströmille aivan oikein hän on muistuttanut jäsenvaltioita tämän turvapaikkapaketin äh, tärkeydestä. Se, että tunisialaisia pakolaisia nyt yhtäkkiä virtaa äh, Italiaan ja muualle äh, Etelä-Eurooppaan on suuri ongelma. Ja tässä kyse on nyt vain ajasta sen suhteen, että milloin Italia tarvitsee ehdottomasti tukea, niin kuin Kreikkakin. On kaikkien edun mukaista, että perustetaan Dublinin puitteissa tällainen hätämekanismi, ihan niin kuin komissio ehdottaakin, niin että ää, ähm, turvapaikka menettelyt tapahtuvat nopeasti ja laadukkaasti. Euroopan parlamentti on rinnallamme, rinnallanne pyrkimässä painostamaan jäsenvaltioita myös toimintaan. Kiitos. Kiitos herra de Jong. Ja seuraavaksi edustaja Madlener, minuutti. Kiitos puhemies. Niin, onko Alankomaat nyt sitten hyvin ylpeä tästä ensin Alankomaan kansalaiset ovat maksaneet Kreikalle miljardeja tukea. Ja nyt meillä on 2000 Kreikasta tullutta turvapaikanhakijaa, joita emme voi lähettää takaisin. Alankomaat on kärsinyt aivan tarpeeksi ja kärsii edelleen tämän epäonnistuneen monikulttuurisen illuusion kuplasta. Ja Euroopan siirtolaisia turvapaikkapolitiikan on oltava huomattavasti tiukempi kuin mitä se nyt on. Muuten Euroopasta tulee varsinainen Arabia. Ja Kreikan täytyisi rakentaa muuri estämään nämä Turkista tulevat pakolaiset. Kreikan täytyy todella rakentaa tällainen muuri. Ja luonnollisesti Turkkia täytyy rankaista siitä, että se vaan lähettää nämä ihmiset Kreikkaan. Ja me tarvitsemme huomattavasti tiukempaa politiikka. 99 prosenttia turvapaikanhakijoista on kaikkea muuta kuin turvapaikanhakijoita. He vaan käyttävät väärin meidän turvapaikkapolitiikkaamme. Kiitos. Kiitokset. Ja seuraavaksi herra Papanikolaou, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Jatkan keskustelua esittämällä oletuksen. Kaikki ovat äh, nähneet, äh, minkälaisiin mullistuksiin Välimeren maat ja arabimaatkin ovat äh, joutuneet, kun kansalaiset etsivät parempaa tulevaisuutta Euroopan alueelta. Kolmansien maiden kansalaiset saapuvat Eurooppaan ja esimerkiksi Lampedusan saarelle heitä saapuu valtaiset määrät. Myöskin Kreikkaan tulee paljon ihmisiä Turkista ja se perustuu esimerkiksi äh, Kreikan tapauksessa äh, viisumivapauteen. Samoin myöskin Espanja, Maltalle ja Portugaliin saapuu välttämä, äh, vä- valtaisat määrät ihmisiä. Tilannetta säätelee Dublin 2 asetus ja Dublin sopimus. Kuitenkin <clears throat> meidän on tarkasteltava asiaa realistisesti jokainen tietää, että kaikki eivät suinkaan ole äh, turvapaikanhakijoita. Turha olla tässä nyt liian hyvä uskoinen. Euroopan komissio on sopinut turvapaikkasäädöksistä ja, ja myöskin Turkin osalta on tehty sopimus, joka oli alu, alkaen luonteeltaan väliaikainen, mutta se on kuitenkin ollut voimassa jo viisi vuotta. Nyt kun tilanne on suistunut kriisiin, pitääkö meidän todella odottaa vielä aina vuoteen 2016 asti, että saamme aikaiseksi paremman kontrollin tilanteelle? Kiitos. Seuraavaksi Rova Guillaume, kaksi ja puoli minuuttia. Merci. Kiitokset. Ensinnäkin totesin, että on varmaan hyvä pitää mielessä ne sitoumukset, joihin Euroopan unioni on turvapaikkapolitiikan piirissä sitoutunut. Meillä on yhteinen perusta ja meillä on myöskin velvollisuus tarjota mahdollisimman korkeatasoinen suojelu pakolaisille turvapaikanhakijoille. hakijoille. Meillä on olemassa siis selkeät säännöt tästä ja edelleenkin jatkoneuvotteluja olla käymässä. Hiljattain ihmisoikeustuomioistuimen päätös on tärkeä käännekohta. On selvää, että turvapaikkajärjestelmässä oli jo entuudesta havaittavissa paljon heikkoja kohtia ja nimenomaan Kreikasta on tällaisia tapauksia tullut jatkuvasti esiin. Tarvitaan aloitteita. Kuitenkin tämän lisäksi voidaan tarkastella kokonaisuutena eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ja sen perustaa. Dublin sopimuksen mukaisesti kaikilla jäsenvaltioilla on samanlaiset velvollisuudet asia suhteen ja kuitenkin siitä huolimatta ongelmia syntyy. Meidän on välittömästi puututtava peliin ja toimittava sillä tavoin, että palautukset Kreikkaan lopetetaan saman tien. On myöskin taattava se, että kaikki turvapaikanhakijat saavat asianmukaisen hakemuksen käsittelyn. Se edellyttää järjestelmän harmonisointia entisestään Äsken viittasin takaisinottojen ja palautusten keskeyttämiseen. Mielestäni se olisi välttämätöntä toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Tällaisesta järjestelmästä olisi syytä käydä laajempaa keskustelua. Myöskin vipuvaikutuksen merkitys on suuri ja sitä ajateltiin ja, ja korostettiin jo siinä vaiheessa, kun Euroopan komissio laati säännöstöä. UNHCR pitäisi pystyä paremmin takaamaan se, että pakolaiset turvapaikanhakijoita suojellaan ja Dublinin asetusta noudatetaan myöskin kirjaimellisesti, kun esimerkiksi siirtoja ja palautuksia toteutetaan. Meidän onkin saatava aikaiseksi vastuunalaisuuteen ja sosiaalisuuteen perustava uusi järjestelmä. Seuraava puhuja, edustaja Hirsse, puolitoista minuuttia. Kiitos. Kiitos. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, tänään puhumme nyt siis ihmisoikeustuomioistuimen päätöksestä ja kyse on Belgiasta, mutta kyllä samalla kyse on kaikista jäsenvaltioista Euroopan unionissa, myös Saksasta. Saksakin on päättänyt jättää nyt palauttamatta turvapaikanhakijoita Kreikkaan. Ja nyt meidän tulisikin kysyä itseltämme, että haluammeko rakentaa muureja Euroopan ympärille, niin kuin kollega täällä ehdotti. Tämä on yksi vaihtoehto, mutta minä liberaalina haluaisin pikemminkin toista vaihtoehtoa, eli kunnollista turvapaikkapolitiikkaa. Ja tämä merkitsee sitä, että kaikille turvapaikanhakijoille on taattava kunnollinen ja oikea turvapaikkahakumenettely. Ja ei voi olla niin, että Etelä-Euroopan maat joutuvat kantamaan tämän koko taakan yksin. No maantieteellisen sijainnin vuoksi äh, virta kohdistuu ja paine kohdistuu luonnollisesti niihin, erityisesti nyt Tunisiasta Lampedusaan tällä hetkellä, mutta kyllähän tämä on ihan pysyvä olotila, pysyvä olotila. Ja äh, myös Saksa pari viikkoa sitten, kun äh, Kosovon viisumivapaus astui voimaan, meille tuli suuri joukko sieltä. Eli kyllä nämä meidän menettelymme ehkä ovat jossain määrin puutteellisia. Eli jos me todella haluamme tällaisen turvapaikkaoikeuden säilyttää, meidän on tulevaisuudessa oltava solidaarisempia kuin tähän asti. Ja Dublin 2 ei tällaisenaan kyllä toimi. Grazie, Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Romero Lopes, puolitoista minuuttia. Grazie, presidente. Kiitos puhemies, arvoisat naiset ja herrat. Afganistanilainen henkilö eh, ei eh, ollut eh, maahanmuuttaja, eikä hän millään tavoin ollut sotkeutunut ihmiskauppakysymyksiin. Häntä ei vainottu, eli Geneven sopimusta ei olisi voitu tässä tapauksessa käyttää. Päätös on kuitenkin tärkeä aivan ennakkotapauksen luonteisesti. Jos ajatellaan, minkälaisia tapauksia kaiken kaikkiaan nämä turvapaikkamenettelyihin voi sisältyä. Ja kuitenkin meillä on olemassa ihmisoikeustapa, ihmisoikeustuomioistuimessa tuhansia tapauksia, jotka ovat luonteeltaan samanlaisia. Ne liittyvät palautuksiin ja takaisinottoihin. Eli kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että turvapaikanhakijoita käsitellään kireämmin ja pahemmin kuin esimerkiksi sotarikollisia. He joutuvat kuukausi tolkulla viettämään aikaa epäinhimillisissä säilytysolosuhteissa ja, ja vastaanottokeskuksissa. Yhteistä järjestelmää ei ole olemassa, eikä niin sen enempää yhteisiä käytänteitä. Solidarisuus suorastaan huuta puuttuu, sitä ei voi löytää parhaalla tahdollakaan. Miten monta vuotta on vielä odotettava, että tämä asia saadaan järjestykseen? Ihmisten pallottelu vastaanottokeskuksista toisiin on mahdoton yhtälö. Dublin ei ole kestävä. Se on parannettava, sitä on parannettava ja, ja on tehtävä vielä paljon tämän kaiken eteen. Edustaja Grisberg, haluatteko käyttää sinisen kortin mahdollisuutta vai, vai, vai onko kyseessä catch the eye-pyyntö? No niin, sitten seuraavaksi valkoinen kortti esiin. Sopiiko näin? No niin, sitten siirrymme Catch the Eye-menettelyn ja ensimmäisenä herra Busuttil. Grazie, sur president. Is-sentenza tal-Qorti Ewropea miex daqstant. Niin. Tämä tuomioistuimen päätös ei ole Kreikkaa tai Belgiaa vastaan, vaan se on Dublinin asetusta vastaan koska Dublinin asetuksen perusteella Dublin siirsi afganistalaisen takaisin Kreikkaan. Ja näinhän ei olisi pitänyt tapahtua. Ei ole oikein, että rajavaltiot joutuvat kantamaan kaiken vastuun, kaiken taakan, koska nämä maat eivät ole ikään kuin Euroopan unionin rajavartijamaita – ja senpä takia tämän tuomioistuimen päätöksen jälkeen, kun eurooppalainen maa palauttaa turvapaikanhakijan toiseen Euroopan jäsenvaltioon, niin jos tämä maa on vielä tilanteessa, kuten Kreikka, niin tässä rikotaan ihmisoikeussopimuksia ja Euroopan ihmisoikeussopimusta. Irlanti ja Britannia ovat tämän jo tunnustaneet ja keskeyttäneet palautukset. Miten voimme nyt varmistaa, että Dublinin asetusta mahdollisimman nopeasti uudistetaan? Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Pavro Nikolassa. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. se äh, syy, äh, joka toiminut tämän päivän kokouksen, on se, että Kyproksen ongelma ei ole millään tavoin otettu esille, kun puhutaan äh, pakolais- ja turvapaikka-ongelmista. Kyseessä on pieni saara, jossa on puolen miljoonaa asukkaa väestö ja kuitenkin päivittäin vihreä linjalta saapuu 30-50 henkilöä, siis päivittäin 30-50 henkilöä saarelle, jossa on ainoastaan puolen miljoonan väestö. Meillä ei ole mitään vastaanottoja ja säilökeskuksia ja valitettavasti emme voi siis toimia tyydyttävällä tavalla. On selvää, että me voi palauttaa heitä takaisinkaan Usein on kyse henkilöistä, joilla ei ole edes papereita mukana, eli Kyproksen ongelma on tärkeä. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Meissner. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Toden totta on niin, että turvapaikka ongelmaa ei varmasti muurin rakentamisella <laughs> ratkaista. Tätähän täällä ehdotettiin. Se, joka tällaista ehdottaa, ei ole ymmärtänyt yhtään mitään eurooppalaisista arvoista. Haluamme kunnioittaa kansalaisoikeuksia ja jos joku pakenee kotimaastaan syystä mistä tahansa, jos joku vapaaehtoisesti äh, riskeeraa henkensä ja äh, hyppää tällaiseen äh, pieneen alukseen päästäkseen Eurooppaan, niin kyllä meidän on hänelle taattava kunnollinen reilu turvapaikkahakemusmenettely, emmekä voi jättää näitä etelän maita yksin. Taakka on jaettava. Olen tästä kollega Hirsin kanssa täysin samaa mieltä. Ja jos sitten sanotaan, että haluamme, että he eivät tule Eurooppaan, jääkööt sinne missä ovat, mutta me tarvitsemme ihan väestökehityksenkin nimissä siirtolaisia ja maahanmuuttajia. Kysy on paitsi humanitaarisesta myös ihan järjen äänestä, siksi ratkaisu tarvitaan. Kiitokset. Ja seuraavaksi edustaja Mölser. Mm, kiitos puhemies ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen perusteella Kreikan turvapaikkajärjestelmä on epäinhimillinen, koska käsittely saattaa kestää viisikin vuotta, mutta näin tämä Euroopassa on valehdellaan, hävitetään papereita ja kaikkea muuta, joten turvapaikkajärjestelmää käytetään hyväksi. Varsinkin silloin, jos on todellinen turvapaikkahakija edessä, niin hän joutuu vuosikausia odottamaan humanitaarisilla perusteella annettavaa lupaa. Niin nyt pitäisi rehellisesti nähdä, että EU ei voi ottaa kaikkia taloudellisia pakolaisia ympäri maailmaa vastaan ja sen takia meidän pitää äh, lähtömaihin harjoittaa kehitysyhteistyötä ja demokratian äh, kehittämistä. Geneven yleissopimusta pitäisi tiukemmin noudattaa ja äh, katsoa, että alkumaissa hyvinvointi edellyty, hyvinvoinnin edellytykset saadaan parannettua. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitos. Ja seuraavaksi edustava, edustaja Jakolino. Grazie, Kiitos puhemies. Viisumin vapauden lisääntyminen ja turva paikanhakijoiden lisääntyminen on asia, joka vihdoinkin on otettava käsittelyn neuvostossa. Euroopan komissio on säädellyt asia, aihe on varsin eh, monimutkainen, niin kuin tiedätte. Ja esimerkiksi eh, Italiassa eh, tämä on varsin päivän polttava aihe. On totta, että perusoikeuksia on suojeltava, jokainen sen ymmärtää, se on välttämätöntä, mutta meidän on myöskin oltava järkeviä ja pyrittävä kestävä ratkaisuun. Jonkunlainen myönteinen ratkaisu olisi tervetullut, arvon komissaari, ja toivonkin, että itse panostatte mahdollisimman nopeasti asiaan, jotta voidaan saada selkeä käsitys neuvostoehdotuksen merkityksestä ja todellisuuden <clears throat> ratkaisumahdollisuuksista. Seuraavaksi edustaja Messner. Rova Griesbeck. Merci, euh, monsieur... Kiitos puhemies. Hyvin lyhyt kysymys, koska keskustelu on ollut jo hyvin tiivistä ja jollakin tavoin on sellainen käsitys, että monet ovat samaa mieltä. Haluaisin esittää kysymyksen komissaarille. Minkä minkälainen käsitys hänellä on tästä ajatuksesta, joka joku esitti, että pitäisi rakentaa muuri, aita Turkin ja Kreikan välille. Jokainen ymmärtää, että, että nyt kyse on vakavimmista asioista, eli esimerkiksi siitä, että Kreikan vastaanotto-olot ovat täysin epäinhimilliset. Tällainen epärealistinen ajatus kuin nyt tuo äsken mainitun muurin rakentamiseksi on, on, on sinänsä tietenkin hyvä idea, mutta joka tapauksessa asiaan olisi syytä löytää nyt rakentava ratkaisu ja eritoten tärkeää se on etelämaiden kannalta. Dublinin uudelleen käsittely ja revisointi on nyt käsillä. Se on välttämätöntä ja voimme toteuttaa parannuksia ainoastaan, jos pureudumme nyt autenttisen, oikean todellisen turvapaikkajärjestelmän ja sen rakentamiseen. Ja vielä viimeinen katsojaipuheenvuoro, edustaja Silvestris. President. Puhemies Euroopan unionin perusarvot, oikeudet, perusoikeudet, ne ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä voi asettaa vaakalaudalle. Nyt on kyseessä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös, joka kuitenkin herättää paljon keskustelua. Tarvitaan nopeita ja tehokkaita päätöksiä ja, ja yhteistä strategiaa, yhteistä sitoumusta – Turvapaikkamenettelyyn on oltava eh, nopea luonteeltaan ja meidän on myöskin ajateltava eh, niitä maita, jotka ottavat eniten turvapaikanhakijoita vastaan. Eh, heitä ja näitä maita ei voida jättää yksin, koska vastuuottaminen ja, ja koko turvapaikkahakijoiden valtava määrä, hakemusten käsittelyn menevä aika. Nämä kaikki ovat asioita, jotka eivät voi tulla ratkaistuksi pelkästään joidenkin maiden toimesta. Kiitokset näistä kommenteista ja nyt lopuksi annan puheenvuoro vielä komission edustajalle Rova Malmström, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies ja kiitos kaikille, jotka osallistuivat keskusteluun. Tämä on äärimmäisen kiinnostava keskustelu, mutta ei tässä nyt varmaankaan voida todeta, ettei Dublinin järjestelmä lainkaan äh, toimisi. Toki tämä päätös toteaa, että jäsenvaltioiden on varmistettava äh, perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen ja siksi meidän täytyy Dublinin yleissopimusta uudistaa ja parantaa, mutta ei se nyt täysin toimimaton ole. Ja komissiohan on näitä ö, uudistusehdotuksia tehnyt ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että te niitä nyt käsittelette ja myös näette tarpeen jonkinnäköisen hätämekanismin perustamiseksi näissä puitteissa. Tämän lisäksi meidän on nopeutettava muutettava yhteisen turvapaikkajärjestelmän toimintaa. Useimmat täällä olivat samaa mieltä. Olen hyvin kiitollinen teidän tekemästänne työstä ja paras tapa on tietenkin näiden raporttien julkaiseminen ja neuvoston rohkaiseminen neuvottelujen käynnistämiseksi. Jäsenvaltioiden väliset erot ovat valtavan suuret tällä hetkellä, mutta arvomme ovat yhteiset ja kansainväliset sopimukset ovat yhteisiä ja, tämä, tästä syystä ihmisiä tulisi inhimillisellä tavalla kohdella. Meillä täytyisi olla tehokkaat järjestelmät niin, että ihmisiä ei pidätettäisi tai otettaisi säilöön kuukausiksi ja jopa vuosiksi. Tämä on äärimmäisen tuskallista ihmisille ja myös maksaa paljon yhteiskunnillemme, eli tilannetta on parannettava. Eli haluan todella rohkaista teitä ja neuvostoa asian hoitamiseksi. Komissio tekee paljon Kreikan hallituksen tukemiseksi. Kreikan hallituksella on hyvin kunnianhimoinen toimintasuunnitelma ja on alusta asti ollut selvää, että asiaa ei muutamassa päivässä ratkaista. Meillä on pysyviä ongelmia ja se tosiasia, että kaikki jäsenvaltiot ovat Frontexin toiminnassa mukana ja ovat tarjonneet erilaista apua Kreikalle taloudellista tai teknistä apua, tulkkaa pankkeja, hallinnollista apua. Tämä osoittaa, että Euroopan solidaarisuus toteutuu. Meidän on autettava ja tuettava Kreikkaa, koska Kreikkaan kohdistuu valtavaa painetta ja tämä on koko Euroopan yhteinen haaste. Tietenkin Kreikalla on merkittävin vastuu. Kreikka on tehnyt paljon ja tekee paljon. Minä en usko, että muurin rakentaminen tai pystyttäminen asiaa ratkaisisi. Kyllä monet muut uudistukset ovat huomattavasti tärkeämpiä. Vallettassa on toimisto, jota tuemme, sitten teemme yhteistyötä YK pakolaisjärjestön kanssa ja niin edelleen. Yhteistyö Kreikan kanssa on ollut hyvin rakentavaa. Kahdeksan vuoden ajan tätä yhteistyötä on tehty ja toivon, että jäsenvaltiot hyväksyvät uuden ehdotuksen ensi viikon neuvoston kokouksessa. Mitä näihin lukuihin tulee, mitä Wikström pyysi 2009-2010 vuosilta, minulla on sellainen luku kuin 16 328 pyyntöä palautuksista 12 630 hyväksyttiin eli 77 prosenttia, mutta vain 2251 näistä siirroista tai palautuksista toteutettiin eli alle 14 prosenttia. Haluaisin kiittää jälleen tuesta, jota annoitte ja jota annatte tälle eh, turvapaikka paketille. Jatkakaamme hyvää yhteistyötä komission parlamentin ja neuvoston välillä, että asiat saadaan hoidettua mitä pikimmin niin, että vihdoinkin saadaan eurooppalainen yhteinen turvapaikkajärjestelmä. Kiitos. Grazie, signora commissaria. Kiitokset komission edustaja. Nyt siirrymme seuraavan kohtaan esityslistalle, jossa on kysymyksessä Euroopan unionin välittömät tukitoimenpiteet Italialle ja muille jäsenvaltioille – joihin kohdistuu epätavallisen suuria muuttovirtoja. Ja annan saman tien puheenvuoron Rova Vesilä Maaströmille, komission edustaja, olkaa hyvä. Kiitos puhemies ja hyvät jäsenet, kiitos tästä ajankohtaisesta keskustelusta. Se vaatii huomiotamme. Komissio seuraa tilannetta.